Alfonso Castex, Susan Roitova, Aleksandro Alvarez Stavros Lambrimidis, joka koskee avoimuuden puutetta ja sitä, että on monesti kistanalaista sisältöä, sopimuksia, koskee kaupallisia väärennöksiä. Tämä on saanut edustajien enemmistön allekirjoitukset taakseen, joten tämä julistus tullaan työllistyksen asianmukaisen kohdan mukaisesti välittämään kaikille vastaanottajille ja tullaan myöskin merkitsemään tämän kokouksen istunnon pöytäkirjassa allekirjoittajien nimien kerran. Ja sitten kirjallinen edustus 020 kautta 2010, jonka on esittänyt Marta Rabella, Marvara Matera, Mario Cornelissen, Ira Figueiredo ja Antonio Pervanova, joka koskee sitä, että julistetaan eurooppalainen vuosi naisen kohdassaan väkivallan torjumiseksi. Se on saanut taakseen parlamentin edustajien enemmistön allekirjoitukset. Siksi tämä kirjallinen julkilausuma tullaan artikla 320 mukaisesti ja jakamaan kaikille vastaanottajille ja tullaan myöskin liittämään tämän istunnon pöytäkirjaan. Mukana ovat silloin myöskin allekirjoittajien nimet. Figueiredo. Figueiredo, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä halusin itse asiassa onnitella kaikkia ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat onni, ähm, allekirjoittaneet tämän väkivallan vastaisen vuoden